I give the floor... Uh... Ja Gil, olkaa hyvä. Um, Kiitoksia. Annoin tukeni tälle vertailuarvoa koskevalle mietinnölle ja onnittelen esittää esittelijä Van Neuenhausenia. Äskettäiset ongelmat selkeästi osoittavat sen, mitä sääntelemättömät vertailuarvot voivat aiheuttaa. Niiden manipulointi merkitsee sitä, että varastetaan kuluttajilta ja sijoittajilta. Ja lisäksi se vesittää luottamusta markkinoihin. Euroopan komissio on ota tähän no, 1,7 miljardin rahoituksen. Tämä hyödyntää jokapäiväistä elämää ja määrittelee myös miljoonien EUn talouksien lainanoton määrät. Monet eivät ole voineet tämän manipuloinnin vuoksi myöskään investoida reaalitalouteen. Siitä syystä tämä mietintö on oikeasuhtainen ja tasapainoinen ja avoimuus vertailuprosessissa on lisääntynyt ja näihin eturistiriitoihin on pureudettu Kiitoksia. Thank you, Mrs. Gill. Kiitokset Gill ja seuraavaksi Petir, olkaa hyvä. Kiitoksia, hyvä puhemies. Vertailuarvojen manipulointi on väärin. Meidän täytyy palauttaa luottamus niihin, täytyy valvoa niiden käyttöä huolella. 500 miljardia rahoitusvälineissä osoittaa sen, että avoimuus on tärkeää. Avoimuus tietojen hankinnassa johtaa mahdollisesti siihen, että näihin eturistiriitoja voidaan ratkoja. Vertailuarvoista on se hyöty, että niiden avulla voidaan määritellä korkotason muuttuva osuus ja oikein lasketut vertailuarvot voivat väärinlasketut vertailut voivat lisätä kokonaiskorkotasoa ja sillä on kielteisiä vaikutuksia myös kuluttajiin. Esimerkiksi Sveitsin frangissa ilmoitetut lainat ovat johtaneet monet taloudet miltei vararikon partaalle. Meidän täytyy palauttaa luottamus oikeaan suuntaan. Kiitoksia. Kiitokset Petir ja seuraavaksi Flanagan, olkaa hyvä. Flanagan. Uh, thank you very much. Kiitoksia. Äänestin tyhjää, koska Libor vertailindeksien skandaali osoitti sen, että tämä tapahtuu todellakin korkeammin. Me mennään pidemmälle vielä. Katsoa kaikkialla lainsäädännössä tätä. Myös, myöskin loppareiden valtuuksia pitäisi, niitä, mihin pitää puuttua. Enemmän voidaan tehdä, mutta tämä on parempi kuin mitään muuta. Sen takia esimerkiksi tyhjää, koska enemmänkin voitaisiin tehdä. Next speaker is, uh, ja seuraavaksi Wolf, olkaa hyvä. Madam Chairman, thank you very much. Kiitos puhemies. Minä ja puolueeni äänesti komission ehdotuksia vastaan näitä vertailuarvoja, koska täällä annettaisiin komissiolle enemmän painoarvoa. Nämä vertailuarvot ovat ja indeksit ovat merkittäviä. UK on kuitenkin omat säännöt jo olemassa ja näissä säännöissä nyt otetaan mukaan myös hyödykkeet ja myös muut, jotka eivät ole olleet indekseissä mukana koko unionin alueelle. Nämä säädökset tarkoittavat sitä, että meillä olisi vähemmän indeksejä ja unionin ulkopuoli sillä olisi kilpailukyky etulyöntiasema suhteessa Euroopan unioniin. Tämä tarkoittaa työllisyyden kannalta huonoa ja myös hitaampaa talouskasvua. UKlle voimme sanoa kyllä, mutta unionille ei, koska jälleen kerran liike-elämää ollaan ajamassa unionin ulkopuolelle. Kiitokset ja seuraavaksi Maletic, olkaa hyvä. podržala sam danas donošenje uredbe Kiitoksia. Minä tuin vertailurvoja koskevan hyväksymistä, jota käytetään rahoitusvälineiden mittaamiseen, sillä kyseessä on tärkeä väline, jonka avulla voidaan välttää pirstaloituminen näissä indikaattoreissa. Rahoitusmarkkinoiden hyvä toimivuus on yksi tärkeä prioriteetti Euroopan unionissa. Selkeän säännöstön, selkeän säännöstön avulla vältetään niitä sanktioita, joihin on jouduttu kajomaan aiemmin. 17 miljardia on myöskin menetetty näiden vertailuarvojen manipuloinnin seurauksena. Asetuksen Tarkoituksena on parantaa hallinnointia, välttää eturistiriitoja ja mahdollistaa myös se, että saadaan paremmin tietoa vertailuarvoista, mikä myös on tärkeää, jota voidaan ratkaista näiden manipulaatiotapausten kohtalo. Ää... Kiitokset ja sitten seuraavaan mietintöön Pedro Silva Pereiranna mietintöön kehitystyön rahoitus. Ensimmäiseksi Hayes, olkaa hyvä. Uh, President, I voted in... Puhemies, äänestämän mietinnön puolesta ja onnittelen kaikkia, jotka ovat mukana tekemässä sitä. Meidän pitää tehdä aivan selväksi, että meidän pitää todellakin tavoittaa ne tavoitteet, joita pyrimme tavoittamaan. Ja pitää sitoutua 0,7 prosentin kehitystyötavoitteisiin erityisesti ne maat, jotka olivat tässä vielä pysyneet, kuten oma maani. Kun me nyt siirrymme säästöstä kasvuun, niin meidän pitää jatkaa meidän toimintaamme, että investoidaan myöskin valtameren takaiseen tukeen. Meidän pitää auttaa näitä vähiten kehittyneitä maita ja antaa heille osuus heidän budjettinsa. Me olemme nähneet myöskin paljon kehitystä joissakin kehitysmaissa, mutta ainakin Sahara eteläpuolessa Afrikassa ja muualla ei ole vielä tarpeeksi kehitystä. Ja on nyt totta kai tärkeää, että me käytämme enemmän kehitystyöpuolista näille alueille, jotka toivottavasti tarvitsevat sitä. Kiitoksia puhemies. Thank you. Uh... Kiitokset ja seuraavaksi Gill, olkaa hyvä. Financing for development because it is deeply disappointing that on erittäin harmi, että me missään määrin ole pääsemässä vuosituhannen kehitystavoitteihin. Museot jäsenvaltiot eivät tarjoa edes 0,7 prosenttia BKTstään kehitysapuun. Minun mielestäni on korkea aika nyt saada jäsenvaltiot toimimaan. Nämä kustannukset merkitsevät ihmisenkin menetyksiä, ja ihmiset joutuvat pakenemaan köyhyyttä ja sotaa, jota köyhyys aiheuttaa. Jos New Yorkin huippukokouksessa on tarkoitus saada aikaiseksi toimintaohjelma, joka on vahvempi ja tehokkaampi, niin me tarvitsemme yhteisen vakan kannan Addis Abeban heinäkuun korkean tason kokouksessa niin, että kaikki jäsenvaltiot puhuvat yhdellä äänellä. Tämä myös merkitsee sitä, että meidän täytyy ryhtyä todellisiin toimiin, jotta voisimme auttaa kehitysmaita keräämään omia voimavaroja, hyväksymään politiikkaa, joka mahdollistaa sen, että nämä maat voivat myös itse parantaa omaa tilansa. Is, uh, Mrs. Patty. Kiitokset ja seuraavana Petir, olkaa hyvä. Kiitos. Miljoonat ihmiset um, elävät köyhyydessä, eivätkä pääse terveyspalveluiden piiriin, eivätkä myöskään kunnon koulutuksen piiriin, varsinkin konfliktivaltioissa kuitenkin maailmassa on olemassa riittävästi varoja auttaa näitä ihmisiä. Tässä pyydetään unionia ottamaan käyttöön 0,7 prosenttia bruttokansantuotteesta kehitystyön rahoittamiseen. Täytyy miettiä myös jokaisen valtion taloudellista tilannetta ja myös aika rajaa näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Unioni on kehitystyössä suurin tekijä maailmassa ja minä uskon, että nämä unionin varat täytyy käyttää vastuullisella tavalla ja kehitystyön pitäisi tukea perus yhteiskunnan toimintaa ja myös työllistää paikallista väestöä, erityisesti maatalouden piiriin, ja tämä pitäisi parantaa, ja kahtaa 28 pitäisi korjata. Kiitokset, ja seuraavaksi Andersson, olkaa hyvä. Thank you. I voted in favor of the... Äänestin tämän mietinnön puolesta, että annetaan kehitysapua kehitykseen pyydettiin korkean elintason mailta vaatimuksille enemmän tukea tähän näin. erityisesti eu budjetista pitäisi antaa tukea kehitys, yhteistyöhön. Ja myöskin mietintö katsoo naisten roolia kehityksessä ja tukee sukupuolten välistä tasa-arvoa, jossa katsotaan myös kehitysyhteistyötavoitteita, että investoidaan terveys- ja lääkintäsektorille ja että pitää ottaa huomioon myöskin naisten ja tyttöjen asema. Pohjois-Irlannin aborttilaki vuodesta 2007 sekin on vastaavanlainen, joka ottaa huomioon että sosiaaliset ja poliittiset ja muut oikeudet, naisille pitää antaa. Kiitoksia. Thank you. I give the floor to... Kiitokset. Ja Zaporska, olkaa hyvä. Ďakujem, pani predsedníčka. Medzi financovaním rozvojovej pomoci ja diskusiou o spoločných európskych opatreniach... Kiitoksia, puhemies. Kun me keskustelemme yhteistä eurooppalaisista toimenpiteistä maahanmuutto- ja turvapaikka-asioissa, Näiden lähtömaiden köyhyys se johtuu juuri korruptiosta ja siitä, että globaalit yritykset ovat verojaan siellä. Mielestäni meidän pitää myöskin luoda rikkautta siellä, missä se luodaan. Voittojen siirto veroparatiiseihin, se on yksi suurempia ongelmia, joita meillä tällä hetkellä on, ja myöskin suuri syy köyhyyteen näissä maissa. Ihmisillä ei ole mitään elämisen arvoista elämää, jos ne joutuvat pakenemaan köyhyyttä ja sotaa. Tämä paine Euroopan etelärajoilla vähenee, kun sodat loppuvat. Voin tukea tätä mietintöä. Tehokas kehitysapu ja yhteistyö näiden kehittyvien maiden kanssa, jossa taistellaan verovälttelyä ja korruptiota vastaan. Mutta ei tietenkään saa olla muitakin oikeuksia, kuten aborttioikeuksia ja muita. Kiitos, Zapo, kiitos Zaporska. Ja seuraavaksi Pier Nicola Pericinin mietintä turvallisempi terveydenhuolto Euroopassa. Ja ensimmäiseksi Rohde, olkaa hyvä. Mr. Rode. Mr. Rode. Rode, olkaa hyvä. Ja, mange tak undskyld min uh, uopmærksomhed. Kiitoksia. Anteeksi, että en ollut täällä oikein hereillä. Mutta yksi näistä haasteista, joka meillä Euroopassa on, on se, että meidän tulee varmistautua siitä, että saamme enemmän yrittäjiä. Ja uuden yrittäjyyskoulutuksen. Se täytyy saada tähän meidän koulutusjärjestelmämme. Tämän tueksi täytyy painottaa sitä, että Meillä on Erasmus-järjestelmä, jota jäsenvaltioiden pitää hyödyntää, mutta sen lisäksi, jos me haluamme ylläpitää yrittäjyyttä, niin on tärkeää, että jäsenvaltiot myöskään eivät ylitäytäntöön pane erilaisia aloitteita. Jäsenvaltioiden itsensä täytyisi poistaa ylimääräistä tai tehotonta säännöstelyä, joka estää markkinoiden kehittymistä. Ja jäsenvaltioiden asiassa tulisi siirtää tämän lainsäädäntö omaan lainsäädäntönsä, jotta saadaan aikaiseksi hyvä kilpailukyky. Se edesauttaa yrityksemme ja nuoria tässä suhteessa. Ja seuraavaksi Iglesias. Kiitos puhemies äänestin turvallisemman terveydenhuollon puolesta Euroopassa, koska kansalaiset ovat joutuneet kärsimään terveyspalvelujen leikkaamisesta. Meidän täytyy kuitenkin taata, että meillä on ammattimainen henkilökunta työssä. Espanjan tilanne on se, että meillä oli aikaisemmin yksi maailman tehokkaimmista järjestelmistä. Ja nyt jos ajattelen sitten kansanpuolueen toimia, niin siellä niin koko kenttä on käytännössä yksityistetty ja leikkauksia on tehty valtavat määrät ja näin koko järjestelmä on suurin piirtein ei romahtanut. Jos ajattelen vaikkapa Valensian ja Madridin välisiä eroja, nekin ovat huikeat. Ja jos muistutaan eurooppalaista hanketta, tässä ajatuksena oli nimenomaan juuri se, että myös yhteiskunnalliset oikeudet ja julkiset palvelut siis säilytettäisiin tässä eurooppalaisessa demokratiassa. Mutta tässä nyt on menty täysin toiseen suuntaan ja koko Euroopan hanke on vaarassa. Kiitos. Kiitos ja Gill, olkaa hyvä. The floor is yours. Olkaa hyvä. Puhemies, tuin tätä mietintöä terve- turvallisesta terveydenhuollosta Euroopassa. 10 prosenttia potilaista sairaaloissa, heitä he kärsivät haittavaikutuksista terveydenhuollon aikana. Ja samaan aikaan pitää huomioida, että antibioottiresistenssi on kasvamassa. Tämä johtaa siihen, että 4,1 miljoonaa ihmistä kärsii terveydenhuollosta johtavista sairauksista, joka aiheuttaa huomattavaa vahinkoa ja myöskin kuluja. Hyvä senkin on, että 30 prosenttia näistä sairauksista voidaan välttää, ja EUlla voi olla ratkaiseva rooli tämän aikaansaamisessa, jotta voitaisiin vähentää kansallisten terveydenhuoltojärjestelmien taakkaa, jotka ovat tällä hetkellä jo suurissa vaikeuksissa jäsenvaltioissa, myös UKssa. Meidän pitäisi kehittää uusia antibiootteja ja säännöllinen käyttö. Tietenkin on tärkeää huomata, että sairaudet pysähdy rajalle, vaan jos jäsenvaltiot haluavat toimia, niin yksi jäsenvaltio ei riitä yksinään, vaan meidän pitää käyttää se mahdollisuuksia hyväksemme, että voimme valvoa paremmin infektiosairauksien leviämistä. Kiitokset ja seuraavaksi Rope, olkaa hyvä. Rope, olkaa hyvä. Teillä on minuutti aikaa. Kiitos puhemies. Minä olen varma siitä, että tämä on yksi merkittävimmistä koko lainsäädäntökautemme mietinnöistä. Antibiootiresistanssi nimittäin on hyvin suuri uhka ja meidän täytyy tukea tutkimusta. Antibiootiongelma on suuri, eikä, eivätkä kaikki ollenkaan ymmärrä sitä antibioottien käyttö ennaltaehkäisevästi eläinten kasvatuksessa hygieniasyistä on myös torjuttava suuri osa eläimistä sairastuu bakteereihin, jotka ovat antibioottiresistenssejä, ja nämä bakteerit siirtyvät elintarvikkeisiin. Meidän täytyy tukea maanviljelijöitä, jotka pyrkivät torjumaan tätä ongelmaa. Ja meidän täytyisi taata tiukat säännöt antibiootteja, antibiooteille, ettei niitä liikaa tarjottaisi myöskään ihmisille. Vuonna 2009 meillä oli tuo sikarutto ja silloin Liettuassa kansalaiset ryntäsivät ostamaan antibiootteja. Minä haluaisin tietämättä pari tarkoin, mistä oli kyse. Ja Petir, olkaa hyvä terveysjärjestelmät, ne, mitä koskevat aina säästötoimenpiteet, kuten ovat myöskin muutkin järjestöt todenneet täällä. Minä toivon sitä, että toimivat, mutta en, en tue niitä leikkauksia, jotka haittavat sen toimintaa. Mä tuin tätä mietintöä. Komissio totesi 2012, että potilaiden turvallisuus, sitä haittaa rahoittaa säästötoimenpiteet terveyspalveluissa. Sillä on huomattava vaikutus terveyspalvelujen laatuun. Ja silloin potilaiden terveys on vaarassa hoidon aikana. 30 prosenttia tällaisia infektioita johtuu juuri tästä. Kaikkia vaikutuksia tietenkään ei voida aina ähm, arvioida, vaikka antibioottien liikakäyttö terapian aikana sillä on hyvin haitallisia vaikutuksia tai lääkkeiden liikakäyttö myöskin. Tästä aiheutuu 6 miljardin euron kulut. Kiitokset ja Marias, minuutti, olkaa hyvä, hyvä puhemies. Minä olin äänestänyt tämän puolesta turvallisempi terveydenhuolto Euroopassa, koska tämä teksti on hyvä, mutta kuitenkin haluaisin huomauttaa, että muutaman vuoden päästä, kun otimme tällaisen erityisen sosiaaliturvaa rekisteröintijärjestelmän Kreikassa käyttöön, niin meillä on satoja tuhansia kansalaisia, jotka laittomasti ovat jääneet eläkkeiden ja terveysjärjestelmän ulkopuolelle uskonnollisista syistä ja yksityisyyden suojasyistä. He eivät halunneet kirjautua tähän järjestelmään, eivätkä ottaa tällaista kirjautumisnumeroa käyttöön. Ja näin heidät on järjestelmän ulkopuolelle jätetty tyystin. He heidän on maksaa, maksettava omista taskuistaan kaikki terveydenhuolto, ko, liittyvät kulut, kaikki kokeet ja lääkeet ja muut sellaiset. Ja tämä on rasismia ja syrjintää ja tähän, tämä täytyy saada päätökseen välittömästi. Siksi otta, halusin ottaa tämän asian eteen esille vielä tässäkin vaiheessa. Kiitokset. Nekov ei näytä olevan paikalla joten seuraavaksi Kelly, olkaa hyvä. Eh, eh, Kiitoksia, hyvä puhemies. Oli ilahduttava saada olla täällä parlamentissa eilen, kun käytiin keskustelua tästä aiheesta. Ja minulla oli mahdollisuus myös käyttää tuolloin puheenvuoro. Nämä suositukset ovat järkeviä. Se nähdään myös tämän päivän äänestystuloksesta. 637 anteeksi, 679 puoltoääntä, niin minä olen yksi näistä. Haluaisin kuitenkin sanoa sen, että on tärkeää, jos henkilö sairastuu, että tehdään kaikki voitava, jotta henkilö voitaisiin parantaa. Mutta pitäisi ennen kaikkea painottaa sitä, että ihmiset ylipäätään pysyvät lähtökohtaisesti terveinä. Urheilua ja fyysistä kuormittava toimintaa ei painoteta riittävästi. Meillä tulisi olla kunnalliset infrastruktuurit, joiden avulla ihmiset voisivat pyöräillä, kävellä, uida tai käydä hölkällä, milloin haluavat. Siitä on paljon hyötyä. Mrs. Harkin. Kiitokset ja Harkin, olkaa hyvä. Thank you. I... Kiitoksia, tuin näitä tarkistuksia, joissa pyydettiin komissio katsomaan lainsäädäntöpuittoistoa, että voidaan luoda uusia antibioottilääkkeitä. 2011 25 000 potilasta kuoli infektioiden takia, jotka johtuvat juuri antibioottiresistenteistä bakteereista EU-ssa. Kaikilla mailla on ongelmia tämän asian kanssa. Myöskin omassa maassani Irlannissa on näin. Kuusi kuukautta sitten meillä oli kansallisen ryhmä, jossa katsoi tätä ongelmaa. Tohtori Holland terveysvirastosta totesi, että tarvitaan nopeita toimia, kun olemme tulossa tilanteeseen, että yksinkertaista infektiosta voi tulla tappava tauti. Ja mikä on todellakin hämmentävää, että tohtori, tohtori Kaksin mukaan lääkäriliitosta, että lä, lääkärit ja muut ovat antaa ehkä meillä enemmän näitä antibiootteja kuin muissa maissa. Me, meillä on liika käyttöä, erityisesti jo vanhusten osalta. Kyllä terveys- viranomaisten pitää toimia välttämättä nopeasti tästä liikakäytöstä johtuen, koska kyseessä on kansanterveys, mutta myöskin vanhempien ihmisten terveys. Kiitos tästä. Ja seuraavaksi käsittelemme Philip de Backerin mietintöä vihreän kasvuun liittyvät mahdollisuudet pk-yrityksille. Ensimmäinen puhuja on Rode, olkaa hyvä. Mr. Rode, you have the floor. Olkaa hyvä. Kiitokset, puhemies. Niin, minä tässä vähän sotkin asioita toisiinsa, koska äsken esittämäni puhe oikeastaan liittyy tähän asiaan terveydenhuollon sijaan puhuinkin yrittäjyydestä. Valitettavasti täällä tuskin kukaan muu huomasi tulkeja lukuun ottamatta tätä Ehkä puhemieskin huomasi, että tämä kuulosti hivenen kummalliselta, mutta tuskin minun kannattaa nyt ryhtyä toistamaan sitä, mitä jo ehdin sanoa, ei, sanoa joten kiitos. Kiitos, Rode. No, Linaria ei näy salissa, joten seuraavaksi Balzo, olkaa hyvä elnök asszony köszönöm a szót. a jelentés elfogadását puheenvuorosta. Minä tuin sitä, että hyväksyimme tämän mietinnön, koska meillä pitää olla tärkeä rooli tällä vihreälle kasvulle. Tässä on tuhat miljardia kasvumahdollisuuksia ja 2020 mennessä vain tupla määrä kasvumahdollisuuksia. Miksi on tärkeää, että nämä pk yritykset tällaiset toiminnan mahdollisuudet? Talous ei sinänsä voi olla mikään itsetarkoitus, mutta 67 prosenttia työpaikoista on pk-yritysten tarjoamia. Tämän takia heitä pitää tukea, antaa heille lainoja ja niin edelleen. Tässä yhteydessä pidän vähän outona sitä, että Euroopan strateginen investointirahasto pääasiassa tukee suuria yrityksiä, joilla on yli 3000 työntekijää. Tämä tarkoittaa sitä, että ei näitä yrityksiä, joita tässä, tästä puhu, tässä puhutaan. Kiitoksia. Kiitos ja Gill, olkaa hyvä. Not only is it important... Meillä on pelkästään tärkeää se, että otetaan esille pk-yritysten rahoitus, vaan myös autetaan niitä, kun ne pyrkivät viherryttämään toimintaansa. West Midlandsin alueella EU-rahoitus on ollut erittäin tärkeää, kun on viety eteenpäin tämän alueen kehitystä yhdeksi kaikkein suurimmaksi matalahiiliseksi ympäristöksi ja palvelualueeksi yhdistyneessä kuningaskunnassa. Siitä syystä on äärimmäisen tärkeää, että jatketaan tätä toimintaa, kun otetaan varsinkin huomioon se, että ei puolet pk-yrityksistä minun alueellani sanovat, että ne edelleenkin ponnistelevat tämän kaltaisen aloitteiden parissa. On hirvittävästi työtä tehtävänä tässä suhteessa ja siitä syystä tuin tätä asiaa. Varsinkin ryhmäni esittämät kannanotot, joiden avulla pyrittiin kiinnittämään riittävästi huomioimaan mikroyritykset ja juuri aloittavat yritykset. Näin saadaan aikaiseksi myös synergiaa elinkeinoelämässä. Me olemme velkaa pk-yrityksellemme sen, että voimme hyödyntää tätä rahoitusta mahdollisimman tehokkaalla tavalla ja siitä syystä tilaisuus menee suvi, sivusuun tässä mietinnössä, koska siinä ei ollut selkeitä konkreettisia aloitteita. Kiitos Gil ja seuraavaksi Petir, olkaa hyvä. Euroopan unionin ja erityisesti kansalaiset tarvitsevat uutta kasvun intoa. Ja minä olen tukenut tätä tekstiä, koska näin voimme päästä paremmille apajille kansainvälisillä markkinoilla. Unionissa on mahdollisuuksia toimia, jos kustannuksia saadaan laskettua erityisesti jos ajattelemme tuontienergiaa. Vihreä kasvu tarjoaa mahdollisuuksia myös yksityissektori täytyy ottaa tähän mukaan. Tässä mennään aivan oikeaan suuntaan. Tosin yksistään ei voi kiinnittää huomiota vain taloudelliseen kasvuun, vaan täytyy myös tarjota turvallisuutta kansalaisillemme. Jos katsomme PK-yrityksiä, niin 98 prosenttia Euroopan yrityksistä on PK-yrityksiä ja ne tarjoavat 67 prosenttia työpaikoista ja myös valtavaa lisäarvoa tuomat, joten he, niiltä täytyy kysyä, mikä strategia pitää valita. Ja Bensen. Tuen tätä aloitetta, joka koskee vihreää kasvua. Se on erittäin hyvä panostus niihin kasvualoitteisiin, jotka hyödyttävät Eurooppaa tulevaisuudessakin. Toivottavasti komissio lukee huolella tämän mietinnön niin, että useat näistä aloitteista voidaan toteuttaa. Epäilemättä niiden avulla saadaan avattua paljon potentiaalia, joiden avulla taas voidaan vuorostaan lisätä yrityksen, yritysten kilpailukykyä Euroopassa. Meillä on paljon PK-yrityksiä, jotka kilpailevat myös kansainvälisillä markkinoilla erilaisista ratkaisuista, jotka kattavat tuotteet ja niin sanotut vihreät palvelut, kuten esimerkiksi se, että rakennet, kuten esimerkiksi rakentaminen, erilaiset installaatiot ja korjaustyöt. Nämä kaikki palvelut täytyy sisällyttää tuleviin mm, kauppaneuvotteluihin myös mukaan lukien TTIP. Kiitos. Ja en äh, näe Nekovia salissa. Joten seuraavaksi Hannan, olkaa hyvä. Mr. Hannan. Hannan, olkaa hyvä. Thank you, Madam Deputy. Kiitoksia, varapuhemies. Tämä on todellakin tilanne, että jos nähdään todellinen tilanne, että puolustaanko vihreää politiikkaa taloudessa, jos halutaan todeta, että tässä on joku hinta ekologisille tavoitteille, joita pitää haluamme, me haluamme kärsimme hitaammasta kasvusta tai, tai sitten ilmastonmuutoksesta, okei, kyllä. Tämä voidaan pitää katsoa molemmilta puolilta. Mutta se, että tämä on taas sitten kannustinta talouteen, tämä on talouden asia, joka en, johon en usko, en usko että varmaan usko tähän. Tämä on juuri se tapa, että jos vaikka annetaan enemmän työpaikkoja hallituksen taholta, niin tämä luo työpaikkoja, luodaan veroja ja näin talous kasvaa. Tämä oli vähän neuvostoliiton järjestelmä aikaisemmin. Ja tiedämme, miksi se johti. Ja tämä ei toimi, koska pitää ajatella myöskin näitä näkymättömiä kuluja. Jos ottaa taloudesta jostain muualta ja yritetään luomaan näitä paikkaa, niin pitää jostain ottaa pois. Todellisuus ei ole se, että vihreä talous luo kasvua, vaan kasvu luo vihreää taloutta. Meillä on vihreitä taloutta, koska meillä on varaa siihen mutta kaikkialla maailmassa näin ei ole. Kiitokset Hannan. Ja seuraavaksi Keli, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Minä olen osallistunut tähän keskusteluun myös viime yönä ja komission jäsen puhui suosituksista ja suurin osa puolsi tätä 519 puolsi tätä koko tästä joukostamme. Ja PK-yrityksille täytyy tarjota mahdollisuuksia vihreän kasvuun. PK-yritykset ovat elintärkeitä Euroopan talouden kannalta. 99 prosenttia yrityksistä ja suuri joukko työpaikoista on niiden piirissä. Ja siitä syystä tällaiset PK-yritysten testit ovat niin merkittäviä ja erityisesti meidän täytyy auttaa PK-yrityksiä byrokratiaa poistamalla ja näin myös tarjota PK-yrityksille mahdollis- paremmat mahdollisuudet lainan, lainan saantiin. Kiitokset. Kiitokset Keli ja seuraavaksi Harkin, olkaa hyvä. I support this report on green tuin tätä vihreän kasvun aloitteen mietintöä, varsinkin tarkistuksia, joissa vedotaan komission, jotta se poistaisi vanhentuneet ja liikaa taakkaa aiheuttavan lainsäädännön, eli byrokratian poistamisen. Aina täytyy löytää tasapaino oikeasuhtaisen ja tehokkaan äh, sääntelyn välillä ja sääntelyn, joka ei toimi kunnolla, aiheuttaa valtavia taakkoja. Useissa tapauksissa sillä ei päästä edes sen asettamitavoitteisiin. tavoitteisiin. Hyvin usein poliitikot valittavat byrokratiasta ja eu byrokratiasta myös omissa jäsenvaltioissaan. Silloin sormella ostetaan EUta ja silloin yritetään vain syyttää jotain muuta, eli Brysseliä. Kun me pyydämme komissiota poistamaan vanhakantaisen lainsäädännön, monet äänestävät tätä vastaan. No, kaikkea ei voi saada. Thank you. Last week. Kiitokset ja vielä Maaletic, olkaa hyvä predsjedavajuća ovo izvješće kolege de backera omogućuje... Kiitoksia puhemies. Tämä mietintö ehkä vihreästä kasvusta pk-yrityksille se pyri, pyrkii katsomaan resurssien tehokasta ja kestävää käyttöä vihreässä taloudessa. Ja painottaa sitä tarvetta, että annetaan avointa tietoa yrittäjille yrittäjille. Meillä on suuntaviivoja siitä, kuinka auttaa pk-yrityksiä käyttämään EU-rahoitusta, jotta voidaan sitten paremmin onnistua tässä talouden muuntautumissa. PK-yritykset ovat talouden selkäranka. Ne ovat kasvun perustekijöitä. Ja ne niiden pitää pystyä myöskin käyttämään EUn tarjoamia mahdollisuuksia. Tämän takia tuin herra Demagosin mietintöä, koska meidän pitää auttaa PK-yrityksiä osallistumaan vihreään kasvuun, jotta kansalaisten elämänlaatu paranee. Kiitokset. Nyt keskeytämme istunnon ja jatkamme iltapäivällä kolmelta.